Mene nyt sekunti tai pari. Très bien. Donc nous allons commencer euh, par Voimme aloittaa teillä, koska neuvoston edustaja on jumissa. Madam Rouva puhemies, kunnianarvoiset jäsenet. Nosta puheenjohtaja on pyytänyt puhumaan minun puolestaan Japanin G7-kokouksen valmistelusta, jossa on useampia prioriteetteja. Taloudellisesti talouttamme elvyvät asteittain, vaikka globaali tilanne hankala. EUn vuotoinen kasvu 2015 noussut 2 prosentin tavalla ja ensimmäisen kvartaalin kasvu oli korkeampaa kuin Yhdysvalloissa. Työttömyys on jossakin maissa selvästi liian korkea, mutta jossakin maissa alhaisimmillaan viiteen vuoteen. Tällä hetkellä on 5 miljoonaa enemmän työpaikkaa kuin 2013. Luottamus palaa asteittain, se näkyy investoinnissa, Äh, laina luotonannoissa ja kulutusmenoissa. Täytyy olla tarkkana, koska tärkeimpien kauppakompaneiden kasvun hidastuminen on ongelma. Yhdys. Äh, Nousevien markkinoiden huonompi ää, äh, tilanne on hidastanut tilannetta ja kasvu on tänä vuonna kiinni niistä mahdollisuuksista, joita luomme itsellemme. Tarvitaan investointeja, rakenteellisia uudistuksia ja vastuullista ja julkisen sektorin budjetteja. Meidän täytyy pysyä oikealla kurssilla ja parlamentilla on ollut olennainen rooli tässä strategiassa tämän mahdollisten Euroopan investointisuunnitelman toteuttamiseen ennätysvauhdissa ja alle vuodessa se on laukaissut 100 miljardia euroa uusissa investoinneissa ja tarjonnut rahoitusta paremmilla ehdolla yli 140 000 pk-yritykselle. Se luo rakenteellista muutosta Tähän mennessä Euroopan investointeja ovat dominoineet rajoitettu määrä kalliita projekteja. Nyt näkyy enemmän paikallisia projekteja, jotka pienempiä ja hajautuneempia, monipuolisempia. Julkinen raha saa liikkeelle yksityisiä tai sijoitusta ja nämä enemmän vuorovaikutusta Euroopan investointipankin ja paikallisten rahoituslaitosten kanssa. Eli me olemme näkemään sellaista investointia sen tyyppistä investointia, jota markkinat eivät ole oikein onnistuneet vielä luomaan. Olemme onnistuneet luomaan uusia hoitokeinoja asemaneet tai Tauten olemme auttaneet yrityksiä muuttamaan uusiin toimistoihin. Me kotona vähentämään energiakustannuksia. Olemme antaneet mahdollisuuksia uusyrityksille, jotka eivät muilta lainalta luotonantajalta ole rahaa saaneet. Investoinnit ovat G7 esityslistalla korkealla. Meillä on hyvä tarina kerrottavana. Meillä on myös parempia uutisia Kreikasta. Viime vuonna taistelimme kovasti jotta sen se euroalueella taloudelliset tiedot ovat odotettua paremmin. 2016 jälkipuolella Kreikan pitäisi alkaa taas kasvaa ja julkisen sektorin primaari ylijäämä 0,7 prosenttia BKsta ja tukiohjelma on ollut pohjaa pitkän aikavälin vakaalle kehitykselle. Erityisesti olemme onnistuneet takaamaan Kreikan paikan euroalueella. Tämän viikon sopimus ohjelman arvioinnista osatavat sen. Keskustelut Kreikan velkataakasta ovat alkaneet ja siinä tunnustetaan Kreikan kollektiiviset ponnistelut. Tällä hetkellä Kreikan talous voi kääntää uuden sivun ja olemme vakuuttuneita, että kansainväliset sijoittajat seuraavat. Ja G7 puitteissa EU on aina pyrkinyt sääntöpohjaiseen globaalin talouteen lisääntyvästi transparenttia ja mahdollisimman reilua. Eli me pyrimme viemään parhaita käytänteitä globaalille kentällä. Ja tällä viikon, tämän viikon huippukokouksessa jatkamme tätä. G7-kumppaneiden kanssa meidän täytyy osoittaa, että globaali kauppa toimii kaikille. Ei ainoastaan kaikissa maissa, vaan kaikissa yhteiskunnan osissa. Me tiedämme, että lyhyellä aikavälillä globalisointi tuottaa häviäjä ja voittaja. Tämä vaikuttaa populismin kehityksen maailmassa. Me, me pyrimme takaamaan sen, että, että pitkän aikavälin vauraus perustuu avoimuuteen ja kaup- vuorovaikutukseen. Me olemme pyrkineet viime vuosina parantamaan verotuksen että Meillä on tämä mullistava sopimus veropäätöksistä ja olemme myös ottaneet käyttöön uudet säännöt maakohtaisesta raportoinnista. Viesti on selkeä. Jokaisen täytyy maksaa oikeutettu osansa. Täytyy työskennelläkin seitsemän kumppaneiden kanssa, että tämä on aidosti globaalia. Jos omat jäsenvaltiot ovat päätäneet luoda omistajarekistereitä, jotka ovat keskitettyjä, niin kumppaneiden täytyy tehdä samaa. Avaamisessa yhteiskunnassa kukaan ei saa piileksiä. Täytyy olla tiukkana niiden maiden kanssa, jotka eivät sääntöjä noudata. Vapaakaupan täytyy olla oikeudenmukaista kauppaa. Voin vakuuttaa parlamentille tänään, että EU säilyttää robustin kauppaan suojelujärjestelmässä. Joku vinnoittaa ryhmämme toimiin. Tämä komissio on ryhtynyt ennätysmäärään toimia esimerkiksi teräksen polkumyynnin alueella G7 ja sitä argumentin, että maiden täytyy esittää selkeitä suunnitelmia kapasiteetin leikkaamiseksi ja maailman yhteisöltä pitää huolta siitä, että kaikki noudattavat sääntöjä. Nyt puhun globaalista pakolaiskriisistä, joka on korkealla seitsemän esityslistalla. Komission alusta totesi, että ainoastaan globaalit ratkaisut toimivat ja vielä kerran parlamentti on näyttänyt eurooppalaisen strategian luomisessa, joka on kattava, joka pelastaa henkiä merillä, tarjoaa humanitaarista apua vahvistaa rajoja, tukea maita, jotka ovat suuremmassa paineessa ja uudelleen sijoittaa ihmisiä, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua, palauttaa epä säätävästä asemassa olevia maahanmuuttajia maihinsa tarjoaa tukea. 2016-2017 mennessä EU on käyttänyt yli 10 miljardia euroa kriisiin. Tämä on antanut meille hengitystilaa tulevaisuutta ajatellen seitsemän kumppaneiden kanssa meidän täytyy kehittää aidosti globaali lähestymistapa, jossa meillä on resursseja pohjalla, jos voimme tarttua maahanmuuton ydinsyyhyn ja kansainvälinen ää, uudelleen asut, sijoittamassa on on tärkeää. Jos ihmisillä on laillisia mahdollisuuksia maahanmuuttoon, silloin he eivät vaarana elämäänsä. Tämä on paras keino murtaa ihmisalakuljettajien bisnesmalli ja paras keino tarjota ihmisarvo niille, jotka aidosti suojelua tarvitsevat. Sitten energia ja ympäristö. Tämä on ensimmäinen G7-keino ja peli alkaa nyt. Meidän täytyy uudistaa taloutta ja muuttaa kulutustapoja. Ja tämä tarvitsee uusia kannustimia politiikkaa kirjon yli johtavat eurooppalaiset yritykset muuttavat bisnesmalleja, joilla ovat uusia työpaikkoja, jotka vaativat uusia taitoja, innovoivia prosesseja ja invest- investointeja. Meidän täytyy päästä maailman johtajaksi uudistuvan energian tuotannossa. Se on sektori, joka työllistää yli miljoon satotta ihmistä ja se liikevaihto on suuri. Euroopassa on 40 prosenttia kaikki sitä uusiutuvan energian patenteista – mutta suuria esteitä vielä 2013 kautta maailmaan. Fossiilipolttoaineiden polttoaineiden se, olivat lähes 500 miljardia euroa. Siinä on paljon rahaa, jota käytetään erittäin huonosti. Ja seitsemän on luvannut näiden tukia poistoa 2025 mennessä. Meidän täytyy seuraavaksi pyrkiä siitä G20 pääsee samaan puhemies kunniana Arvoisat jäsenet, kun lähestymme Japanin G7 huippukokousten globaali koordinaatio ja sen tarve on yhtä selkeä kuin aikaisemmin. G7-maiden pitää kaikissa ongelmissa osoittaa johtajuutta ja toimia yhdessä. EUna me pyrimme siihen, että globaalia taloutta johtavat säännöt ja meillä on avoin yhteiskunta, joka pyrkii vaurauteen ja seurattavuuteen vuorovaihtoa samoiden kanssa meidän panoksella tulee olemaan merkitys. Kiitos. Ryhmien puheenvuorot ja ensin Rangel. Muito obrigado, presidente. Eh, em primeiro lugar, queria saudar o senhor comissário. Kiitos, puhemies. Hyvää iltapäivää varapuheenjohtaja Timmermansille. Ja haluaisin myös sanoa, että on selvää, että G7-agenda on valtava tässä Japanin puheenjohtajana ei ole epäillyt ottaa mukaan mahdollisimman paljon asioita. Minä haluaisin keskittyä neljään asiaan. Ensinnäkin investoinnit. Minusta tässä Euroopan unionin pitäisi todellakin ponnistella, koska minun mielestäni Junckerin suunnitelma ei riitä. Suurimmat taloudet äh, Euroopan unionissa, Saksa, Ranska, Iso-Britannia ja Italia ovat esittäneet jo omat ideansa. Ja nyt pitäisi tehdä enemmän, ponnistella enemmän. Jonkun pitäisi todellakin äh, saada pelin muuttumaan niin, että saataisiin aikaan investointeja, jotka antaisivat äh, mahdollisuuden Euroopan ja maailman taloudelle kehittyä eteenpäin. Tärkeää on, että G7-maat käyttävät voimiaan viisaalla tavalla investoinnissa. Toinen asia on sosiaalinen asia, joka vaikuttaa äh, Euroopan unioniin äh, ja myös äh, finanssikysymykset ja vero paratiisit. Nämä ovat asioita, joissa voisimme tehdä enemmän. Meidän täytyy myös varmistaa, että muut G7-maat, ei ainoastaan Eurooppa, olisi mukana ratkaisemassa pakolaisongelmaa. Japani esimerkiksi on pysynyt täysin sen ulkopuolella. Ja lopuksi tärkeä asia minulle sikavirus. Me kuulemme paljon Ebolasta, mutta sikavirus on jo Euroopan eteläosissa. On tärkeää, että G7 puuttuu myös tähän ongelmaan. Carte bleue, monsieur Zani. Maksatteko herra Zanni sinisen kortin? tisztelt képviselő asszony! Kiitoksia. Arvoisa kollega, huomautitte, että taloutta tulisi painottaa oikealla tavalla. Mutta ettekö ole sitä mieltä, että tämä tuleva tilaisuus on aivan ainutlaatuinen tilaisuus Euroopalle? Euroopan tulisi saada muut toimijat ymmärtämään, että tällä kertaa Eurooppa tarvitsee solidaarisuutta myös siitä syystä, että Muut osapuolet saattavat pitää maahanmuuttoa meidän äh, yksinomaisena ongelmanamme ja meidän vastuualueenamme. Olisiko tästä mahdollista keskustella myös? Kiitos äh, tästä kysymyksestä. Minä sanoin että mitä tulee taloudelliseen elpymiseen, niin enemmän kehittynyt velvollisuus investoida ja auttaa muita maita. Tämä koskee sekä globaaliin talouteen että Euroopan talouteen. Ja mitä tulee pakolaisiin, olen ihan vakuuttunut siitä, että Euroopan ei tule hoitaa tätä ongelmaa yksin. Kollegat voisivat auttaa meitä. Toki jo tehdään paljon, mutta nämä hieman suuremmat maailmantaloudet voisivat auttaa. Kyllä niilläkin on vastuu pakolaisongelmissa. Yksi 30 Moska SD-ryhmä. mai come in questo momento storico la cooperazione globale deve essere rafforzata e. historiallisella hetkellä jolloin meidän täytyy vahvistaa globaalia yhteistyötä Meidän täytyy ajatella niitä, jotka eivät hyödy globaalisuudesta. Meidän täytyy herättää eloa niitä ajatuksia, kuten xenofo- vastastuminen. Japanin huippukokous erittäin tärkeä. Me odotamme sieltä tuloksia. Meidän täytyy tarkastella sekä ilmastonmuutos että ulkopolitiikan tuloksia. Meidän täytyy luoda kaikilla selkeät säännöt että, niin, että kansallisia markkinoita ei sunneta. On tärkeää, että kansainvä- yhteistyö kansainvälisessä kaupassa toimii. Me äänestämme kaksi viikkoa sitä päätöslausumasta, jossa ehdotettiin, että Kiinan kanssa olisi kunnon suhteet, että Kiina olisi kunnon kumppani ja se selkeästi määrältäisi, mitä kestävä kauppa on. Ja tämä on erittäin tärkeää ennen kuin me siirrymme siihen, että Kiinalle myönnettäisiin markkinatalouden vaihe koska meillä on erityisiä vaikeuksia esimerkiksi Teräksen alueella, jossa saavat pääsyn kansainvälisille markkinoille. Meillä pitäisi olla myöskin tasa-arvoagenda. Ja komission eturivistä naisten voimaannuttamisessa on tärkeää, että G7 tekee ehdotuksia, joilla pyritään eroon kaikista niistä ehteistä, joita sukupuolten tasa-arvolle on. Yeah. Kiitos Henkel Poltoista, ECR. President. Äh, varapuheenjohtaja erittäin ylhäällä G7-agendalla on maailmantalous ja ihan oikeutetusti. Sillä on eri seuraavia syitä. Äh, talous ei kasva ollenkaan niin nopeasti kuin aikaisemmin ja tästä kärsivät nimenomaan kolmannen maailman maat. Toisekseen maailmantalouden tärkein moottori eli VTO takeltelee. Kolmanneksi huippukokouksessa mukana olevista alueista euroalue äh, on yhä vielä punaisella. Siksi pyytäisinkin tai haluaisinkin antaa sekä Junckerille että Tuskille muutamia ohjeita matkalla Japaniin. Ensinnäkin äh, pyrkikää saamaan maailmankaupassa uusi vaihde päälle TTIP, SETA ja äh, TPP Globalisoituminen ei kuitenkaan ole vain taloudellinen ilmiö, ei se tuo mukana vain äh, tuotteita, tavaroita ja palveluita maailmaan, vaan myös ajatuksia, kuten demokratia ja ihmisoikeukset. Ja sen vuoksi äh, teiltä kysytään varmasti, miksi äh, euroalue on tässä tilanteessa? No se johtuu siitä, että se on tällainen yksi koko sopii kaikille valuutta. Valuutan pitää vastata todellisuutta ja sen vuoksi meidän ei tule kaikkia tähän samaan paitaan pakottaa. Teillä on sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Herra Gaspari. Gaspari pyydän sehr geehrter herr henkel sie sind arvoisa herra henkel te puhuitte euroalueesta. Oletteko te samaa mieltä, että tämä alue on, se on kasvanut enemmän kuin esimerkiksi USAn markkinat? joten eh, teidän pitäisi ehkäpä miettiä hieman tätä euroaluetta ja tietää, mitä tapahtuu. Eh, Kiitokset eh, tästä huomiosta, mutta tähän kuuluu, huomioon kuuluu myös totuus. Minä en puhu nyt viimeistä kolmesta kuukaudesta, vaan viimeistä kymmenestä vuodesta ja OECDn tilannoista, jotka osoittavat, että myös tänä vuonna euroalue on, euro, on USA ja muun maailman jälkijunassa. Ja että EU-ssa monilla mailla ei kuulisi olla euroa. Telitska. Ja Telitska Alde 230. Madam Chair, uh, First Vice President. Hyvä puheenjohtaja, ensimmäinen varapuheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että ensinnäkin alakomainen puheenjohtaja valtio ei näytä kiinnittävän juurikaan huomiota G7-huippukokoukseen, mutta olen kuitenkin ilahtunut, että komissio, komissiolle se on tärkeä ja olen pitkälti samaa mieltä siinä, mitä te, hyvä varapuheenjohtaja, sanoitte. Useita tärkeitä kohtia, jotka ovat relevantteja esityslistalla kohtia, jossa EUlla on paljonkin näytettävää esimerkiksi tausta tälle kriisille, joka meillä on edessämme. Se on selvästi tullut esille. Olen ilahtunut siitä, että olette sen ottanut esille. Arvostan myös sitä, mitä totesit investoinneista, rakenneuudistuksista, kuten myöskin vakaasta rahoituksesta. Markkinoiden vääristymät ja EU-reaktiot tässä suhteessa ovat myös tärkeitä. Mainitsitte myös sanan luottamus. Luottamus markkinoihin. Käyttäisin sitä toisessa asiayhteydessä. Luottamus G7. Minun käsittääkseni todellisuus on se, että viimeisin G7-huippukokous oli sellainen, että meillä ei juurikaan ollut niin paljon kerrottavaa siitä. G7 mielestäni on tärkeä foorumi, koska se voi toimia erittäin menestyksellisesti, mutta siinä on tiettyjä ainesosia, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä. Ongelmat, ongelmat tunnistettuina, jotkut niistä on mainittu, meillä on niitä vaikka kuinka paljon. Sitten meidän täytyy kyetä pääsemään tietynlaiseen yksimielisyyteen, jolle jopa y- täyteen yksimielisyyteen. Se näyttää olevan vielä vaikeampaa. Ja kolmas ainesosa, joka on tärkeässä asemassa ja saattaa olla mahdollisuus EUlle, ei pelkästään konkreettisissa kysymyksissä, vaan yleisesti ottaen se, että ollaan johtajia. Se, mitä G17 viime vuosina puuttuu, on selkeä johtajuus. Lopputulos, jota G7 saadaan, Mm, ne pitää saada vastaamaan todellisuutta. Jos katsotaan esityslistaa, sehän on ihan täynnä ja se on ihan relevantti, mutta meidän tiedämme jo etukäteen, että tulee olemaan erittäin vaikea sopia yhteistä kasvustrategiosta. Edes ministerit eivät pääse siitä sopimukseen. Toivottavasti huippukokouksessa onnistutaan paremmin, mutta yksi tärkeistä kohdista esityslistalla oli se, josta emme kyenneet pääsemään yksimielisyyteen. Puheenjohtaja Juncker ja puheenjohtaja Tuskille esittäisi myös toiveen siitä, että ei pelkästään osoiteta niitä asioita, joista kykenemme olemaan ylpeitä, vaan että ollaan johtajia, saadaan aikaiseksi tuloksia. Sitä myös suuri yleisö meiltä odottaa. Herra Teletska on sininen kortti. Hyväksyttekö se herra Fonsolikalta? Fonsolikaa. Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Hyvä kollega. Tiedätte, että ilmastonmuutos on, on suuri uhka tulevaisuudelle. Se liittyy myöskin maahanmuuttoon Saharan alipuoliselta alueelta. Euroopan komission ja neuvoston pohjohtajamaalla pitäisi olla johto G7-kokouksessa, että puhuitte luottamuksesta. Heidän pitäisi verrata siihen, että G7-maat ratifioisivat G7-sopimuksen mahdollisimman nopeasti antaakseen hyvän esimerkin muille maille. Kyllä, arvostettu kollega on puhuin johtajuudesta nipussa. Kaikki asiat agendalla ovat tärkeitä, mutta johtavuus tarkoittaa myös sitä, että me kykenemme löytämään sopimuksen kaikista asioista. Johtajuus ei aina merkitse, että, että on johdossa ja muut ovat perässä ilmastonmuutoksesta relevanttia kuin se onkin. Me tarvitsemme globaalisopimuksen, sopimuksen, niin me tarvitsemme, että kaikki ponnistelemme, että harmonisoimme. Merci. Ah, I'm sorry I didn't get... <laughs> Merci. Nous passons à Madame. González Peñas, GUE. Gracias, presidenta. Eh, señorías, quiero compartir... Kiitoksia. Haluaisin kertoa teille omista huolenaiheistamme Euroopan kannasta sen suhteen, mitä tulee talousstrategiaan, joka liittyy kasvavaan taloudelliseen epävarmuuteen maailmassa. Siitä huolimatta Haluaisin tehdä jotain sen suhteen, mitä globaalilla tasolla asiasta pohditaan, puuttua veroparatiiseihin ja ettei pahennettaisi tätä ongelmaa. Maailman eliitin käytös on todella jatkumo epä, yhteiskun, tai yhteiskunnan vastaiselle politiikalle, jota komissiokin täällä toistaa. Euroopan kansa kärsii tämän seurauksena. Ja näin nähdään, että globaalin kärsimyksen eliitit eivät ole kiinnostuneita vastaamaan riippumatta tästä itsekritiikistä, jota kuultuun, periaatteessa asiassa ollaan vain auttamassa kavereita niin kuin ennenkin. Ja kansalaiset odottavat, että Euroopan unioni tarjoaa jotain muutakin kuin köyhyyttä ja leikkauksia. Ja, edust- ja varapuheenjohtaja Timmermans, TTIP ei todellakaan ole mikään reilun kaupan kohde, vaan se auttaa vain yhtä prosenttia kansalaisista. Giegold, puolitoista minuuttia. Frau Präsidentin, Herr Kommissar Timmermans. Puhemies, komission jäsen Timmermans. Kaksi ihan lyhykäistä asiaa. G7 vuosi sitten suuri avainsana oli dekarbonisointi. Puhuttiin sitä, miten tehdään kaupasta ilmastoystävällistä ja huolehditaan samalla talouden noususta. Ja te sanoitte, että ne maat, jotka nyt kokoontuvat, ovat niin samat, kuten aikaisemminkin, jotka ovat suuria summia investoineet hiileen, kaasuun ja niin edelleen. Ja te kritisoitte sitä, että ympäristölle haitalliset tuet jatkuvat. Kysynkin, mitä Euroopassa tehdään? Onko jotain ehdotusta, joka tulisi sen perusteella, mitä te sanoisittekin liittyen esimerkiksi Äh, ympäristöepäystävällisten investointien tukemisen lopettamiselle. Ja eurooppalaisessa ohjausjaksossa äh, tämä pitäisi näkyä. Eli G7 pitäisi toteuttaa se, mitä se on luvannut. Kaksi kuukautta sitten äh, tämä parlamentti hyväksyi mietinnön, jossa vaadittiin selkeämpiä sääntöjä intressieturistiriitoihin. Herra Timmermans, nämä ehdotukset, joita tässä mietinnössä teimme, viettekö te ne mukananne G7 ja millä tavalla G7 nämä ehdotukset toteuttaa ja millä tavalla komissio voisi toteuttaa parlamentin ehdotukset omassa työssään? Kiitos. Kiitos. Oflin, EFDD, kaksi minuuttia. Kiitos. Surullinen tosiaan asia on, että Euroopan komission jäsenet olivat olemaan suljettuja. En heillä ole mahdollista ainoa mikään sen E7, johon on yhä lisää verta hyytäviä varoituksia, että britit eivät jättäisi EUta timmämään Juncker, koska heidän ää, strategiansa tuottaa päinvastaisen vaikutukseen, kuinka nolla onkaan EUn edustajille – kun tulee G7-kokoukseen aina uusi tekosyy talouden epäonnistumiselle tällä hetkellä komission oman faktojen mukaan, vaikka globaali ympäristö on vähän vaikeampi, EUn taloudellinen elämä jatkuu. Se on tämä vanha juttu, että faktat eivät hyvä juttu osaa peittää. Meillä kerrottiin, että kaikki EUn taloudet kasvavat vaikka epätasaisesti. Siinäpä sananen. G7-faktoissa todetaan, että investointiaste vaikka alhainen – kriisiä edeltävällä tavalla. Alkaa nyt saada vähän vetoa, mutta veto on meillä se, mihin ihmisiä pannaan, kun he luut murtuvat. Elpyminen ei ole vieläkään vauhdissa. Pyritään se, että EUn keskimääräinen työttömyys on siellä 10 prosenttia EU. Tämähän toivellista eikä tässä mitään faktallista. Ja hilloahan tulee vasta huomenna, eikö niin? Kylän Delvey sanoi suositussa brittiläisessä sitcomissa, ensi vuonna tähän aikaan voisimme olla miljonäärejä. Euron aikana sitä ei tapahdu. Eurooppa on häviötteen valuutta. Ja kysymys oli, että euroalue taistelee globaalia ympäristö vastaan. Euro vetää globaalia taloutta alaspäin. Ja nyt kun kuvittelitte tekosyitä 2017 kokoukselle ja ennustatte 2018, niin koira ei saanut läksyjä, vaan euro tappoi kasvun. Une minute trente, monsieur Le Breton. Le Breton, ENF. Merci, madame la présidente Kiitoksia, puhemies. Historian mukaisesti Euroopan unioni on kahdeksas osallistuja G8, joka teoreettisesti on rajattu seitsemän osallistujan. Tusk edustaa siis seuraavassa huippukokouksessa, joka pidetään 26.27. päivä Japanissa. Valitettavasti pelkään, että sillä on vain kielteinen vaikutus kolmeen ongelmaan, jota pyritään ratkaisemaan taloudellisissa kysymyksissä, aivan kuten tavallista, ultraliberalismi on ohjenuorana, joka aiheutuu kansalaisten turmioksi. Edusta taftaneuvotteluista on myöskin kyseenalaista, mutta ilmeisesti he eivät jatkaa tällä tiellä, koska se on täysin kansantahdon vastaista. Kun kysymys on ulkomaanpolitiikasta, Venäjän mukanaolo on myöskin luvattu, vaikka se on peri, koska se on periaatteellinen kumppani terrorismitorjunnassa. Maahanmuuttokriisissä va- edelleen vahvistetaan tehtyjä virheitä. Ainoa ratkaisu pitkällä aikavälillä on se, että tarjotaan koulutusta ja taloudellista kehitystä niihin valtioihin, jotka sitä tarvitsevat, jotta kansalaiset jäävät kotimaihinsa. Mutta Istanbulin huippukokous, joka pidettiin 24.5. G7-johtajat eivät ole edes siellä paikalla. Tänä päivänä neuvosto ei edes ole edustettuna täällä Euroopan parlamentissa. Monsieur Le Breton, euh, Mä sanoin, niin herra Breton, mä sanoin, että herra Kunders oli estynyt saapumasta, mutta nyt hän on tulossa paikalle. Mutta tässä on kuitenkin sinne kortti Zambarskilta. Hyväksyttekö sen? Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колега... Kiitos puheenjohtaja. Herra Libretton, G7 hyväksy terrorismin rahoituksen ehkäisemiseksi. Oletteko sitä mieltä, että G7 on rakenne, josta aikaan kolkanut ohjaa, joka ei edusta nykytilannetta? Ajatellen Kiinan ja Intian vaikutusvallan kasvua. Että on sitä mieltä, että Tämä rakenne on päällekkäinen samanlaisten rakenteiden kanssa. Breton. Merci de cette question très Kiitos tästä kiinnostavasta kysymyksestä. Minusta G7 on kiinnostava väline muiden kanssa, jolla ratkaistaan kansainvälisiä ongelmia. Ja mitä tiedonvaihtoa tulee, se on tärkeää monilla alueilla my- myös terrorismin vastaisessa taistelussa edustan poliittista ryhmää, joka pyrkii suverenien valtioiden yhteistyöhön, joten tuollainen tiedevaihto on hyväksyttävää, ellei komissio, Brysselin komissio ota sitä hanskaansa, kun se aina estää hyvät projektit. Paltsio, minuutti. Kiitos. Meidän pitäisi iloita siitä, että G7-huippukokouksen agendalla on mukana maahanmuuttokriisi ja komission varapuheenjohtajan kaikissa lehdistötiedotteissa on nimenomaan painotettu sitä, että kyseessä on globaali tehtävä. Näin on, se on totta, mutta mitä me tarkoitamme tehtävällä? Me puhumme kaikesta siitä taloudellisesta taakasta, joka EUn on kannettava mutta osallistuvatko meidän globaalit kumppanimme tähän? Tämä on tärkeä äh, vastuu myös esimerkiksi USAlle, joka yrittää viedä äh, Eurooppaa joka yrittää viedä länsimaista demokratiaa asein. Tällä luotiin arabikevät. Joten suurin osa vastuusta on USAlla ja USAn pitäisi ja se myös voisi tehdä jotain arabivaltioissa ja Saudi-Arabiassa varmistaakseen se, että nämä äh, ihmiset eivät vyöry Eurooppaan, vaan toiseen suuntaan. Kaspari. Kaspari, puolitoista minuuttia. Arvo puhemies, 5 miljoonaa enemmän työpaikkaa kuin 2013 meillä on tänä vuonna ja kaikki tästä on syntynyt, tai monet tästä ovat syntyneet globalisaation ansiosta. Sitten eh, meillä on kuitenkin esimerkiksi eh, terästeollisuudessa ongelmia. Sen vuoksi pitäisi käyttää G7 huippukokousta mahdollisuuksien parantamiseksi ja riskien vähentämiseksi niin, että meillä olisi positiivinen globalisaatio unionissa. Miksi? No otetaan esimerkiksi Kiina. Meillä on yhden miljardin kauppavolyymi päivittäin Kiinan kanssa. Tämä on valtava markkina yhtäältä meille ja toisaalta se on myös tärkeä tuotteiden toimittaja meille mutta toisaalta Kiinan takia on syntynyt paljon työpaikkoja, mutta toisaalta monilla työntekijöillä on myös huolia, pitävätkö he kiinni työehdoista ja millä tavalla me muodostamme suhteemme Kiinaan ja muihin kauppakumppaneihin. Sen vuoksi pyytäisin, käyttäkää G7 mahdollisuutena keskustella äh, ulkomaisten kansainvälisten äh, kumppaneiden kanssa äh, globalisoitumista siitä, että me saamme enemmän työpaikkoja ja vähemmän huolia. Ja lopuksi, minä iloitsen siitä, että meillä on avoimet markkinat, mutta toivon, että meillä on jatkossa myös teollisuustyöpaikkoja Euroopassa. Joten huolehtikaa siitä, että me saamme mahdollisuuden ylläpitää teollisuutta Euroopassa, ja sinne syntyy uusia työpaikkoja, muuten hyvinvointimme on uhrattuna. Tang minuutti. Kiitoksia puhemies. Tämän kuukauden alussa Euroopassa kävi Japanin pääministeri Abe keskustelemassa näistä kysymyksistä. Hänellä oli ihan selvä viesti Euroopan kollegoillemme, viranomaisten täytyy tehdä enemmän ja nyt on tähän aihetta enemmänkin, koska Kiina on taloudellisissa vaikeuksissa ja muut tulevat maat, niilläkin on ongelmia. G7 edustaa nimenomaan sitä, että voidaan päästä tietynlaiseen taloudelliseen koordinaatioon. Siitä lähtien, kun Abe on esittänyt vetomuksensa, se ei ollut tietysti mitenkään yllättävää. Hänhän halusi katkaista myös Japanin äh, taloudellisen noidenkehän, mutta hän ehdottomasti otti reaktioita taloudellisilta suurvalloilta. Schäublen äh, kautta jo hän viime viikolla totesi, että nimenomaan rakenteelliset uudistukset ovat äh, vastaus. Mutta Japanin pääministeri on oikeassa siinä, että eivät rakenneuudistukset ole sinänsä riittäviä. Meidän täytyy tehdä enemmän, jotta voimme stimuloida taloutta. Ja pelkän pahasti, että tällä on vaikutuksensa eurooppalaisiin ongelmiin, joita me emme kykene siirtämään ulkomaille, jos me toimi tehokkaammin. Monsieur Marias, une minute. Marias, minuutti. G7-kokous on ihan tällainen paikka, käsitellä joitakin maailman talouden ongelmia, erityisesti kasinokapitalismin aiheuttamia ja säästöpolitiikan aiheuttamia. Mutta G7 ei kykene käsittelemään näitä asioita miettimään, että BRIC-maita ja niiden ongelmia meidän täytyy ratkaista köyhden ongelma ja taata vaurauden tasainen jakautuminen. Siksi minun mielestäni seitsemän 7 loppupäätämät Kreikan velan suhteen ja äskettäinen euroryhmän päätös, jossa sanotaan, että kaivolle ei voi aina palata, että täytyy antaa velkoja myös anteeksi. On tärkeää, että jatketaan kasvun elvyttämistä. Se merkitsee sitä, että julkisten palvelujen leikkauksia – niin, niin täytyy tarttua reilummin. Minut, monsieur. Kuuso per mui. Minuutti. Solo hay que ver se fundó Kiitos äh, puhemies. Elämme hyvin monimutkaisessa maailmassa. On paljon etuja, joita pitää puolustaa ja G7 on osa sitä, että puolustamme vanhaa establishmenttia, joka syntyi 670-luvulla moninapaisessa maailmassa. Me olemme globalisaation toisessa vaiheessa tai aallossa ja tuntuu siltä, että koko maailma on siirtymässä USAhan. Meillä pitäisi olla moninapaisessa maailmassa. Te puhutte globaalisesta taloudesta ja sen mahdollisuuksista. Populistit puhuvat e, e, tästä negatiivisesti ja te puhutte demokratiasta. Mitäs TTIP tarkoittaa kasvaville maille? Entäs maa? Me tarvitsemme moninapaisen maailman, oikeudenmukaisen maailman, ei liberaalia maata. Plenkovic minuutti. Lepa, gospođo potpredsjednice. Pozdravljam i prvog Kiitoksia, hyvä puhemies haluaisin toivottaa Timmermansin lämpimästi tervetulleeksi ja haluaisin kiittää häntä siitä, että hän esittänyt Euroopan unionin avainkannat ennen seuraavaa 40 toista G7-huippukokousta. Sehän on nivouttanut yhteen yhteisiä käsityksiä tärkeistä asioista viimeisten vuosien ajan. Siitä, mitä hän totesi, voimme itse asiassa nähdä, että Suuri osa taloudellisista näyttäjistä ovat menossa oikeaan suuntaan, mutta niitä, jotka eivät te sitä tee, tulisi parantaa siitä syystä eurooppalainen äh, rakennerahasto on erityisen tärkeä ja sen tulisi toimia lisäkehityksen moottorina jäsenvaltioissa. Kun kysymys on G7, näiden Timmermansin mainittujen tavoitteiden ähm, lisäksi, e, eli esimerkiksi maahanmuuttokriisin ratkaiseminen, meidän tulisi katsoa myös sitä, mikä meidän panoksemme voisi olla, kun näitä ratkaisuja kyetään nivouttamaan yhteen kehitystavoitteiden kanssa. Älkäämme unohtako myöskään kauppasuhteiden vahvistamista mukaan lukien ne sopimukset, joissa otetaan huomioon meidän kuluttajiemme etu, jotka ottavat huomioon meidän kriteerimme kansanterveydessä. Lisäksi on erittäin tärkeää työstää lisää yhteistyötä, kun puhun, kysymys on ulkopolitiikasta ja turvallisuudesta. Rajil minuutti. Kiitos puhemies. Me kohtaamme globaali haasteita, joista on paljon puhuttu täällä, terrorismi, maahanmuuttokriisi, energia ja ilmastonmuutos. Ja me yhä kärsimme rahoituskriisin seurauksista, Jotenkin seitsemän 7 täytyy olla näihin tarttuminen. Me elämme maailmassa, jossa kaikki on yhteydessä kaikkeen, niin meidän täytyy löytää yhdessä ratkaisuja. Ja seitsemän on, ne ovat maailman talouden vahvimmat taloudet ja niiden täytyy tarttua työttömyyteen – meidän täytyy put- luoda työpaikkoja, koska vain yhdessä voimme ratkaista haaste- haasteemme. Tällä ollaan ihan aidosti huolissaan Ison-Britannian EU-jäsenyys kansanäänestyksestä. Monet Ison-Britannian aivoriihistä ovat osoittaneet, tämä EUn jättäminen Tätä se, että ministerit jatkaisivat säästöpolitiikkaa yli kahdella vuodella tasapainoisen budjetin saavuttamiseksi, jos me haluamme, että meitä kuullaan globaalilla tasolla, me haluamme, että Iso-Britannia jää EU-hun puheenjohtajamies keskeyttää, kuten Brown totesi tänään, pohjoittaja keskeyttää, tulkit eivät kuule. Kiitos. Spinelli minuutti. Vorrei concentrarmi sulla ricostruzione. Kiitos. Haluaisin keskittyä liittyä siihen, että luotaisiin G8 ja että avauttaisiin myös Venäjän suuntaan. On hyvin tärkeää, että me tarkastelemme uusiksi meidän yhteyksiämme Washingtoniin ennen eh, USA-vaaleja ja iso britannian kansanäänestystä on parempi ennaltaehkäistä kuin hoitaa jälkeenpäin. Me emme voi vain keskittyä Brexittiin ja huolehtia vain siitä, että Brexittiä ei tule. Tässä äh, sotilainen läsnäolo on nelinkertaistunut USAn taholta meidän itärajojemme lähistöllä. Joko äh, jos äh, Clinton valitaan, jatkaako hän tällä? On erittäin vaikeaa. Meidän täytyisi Ähm, noudattaa omaa politiikkaamme, koska Clintonin politiikka on johtanut ISN, ISN äh, ja me olemme esimerkiksi epäonnistuneet täysin tämän ähm, pakolaiskysymyksen kanssa. Signor commissario, vorrei insistere su due punti che sono già nel... Arvoisa komission jäsen, haluaisin painottaa tässä kahta asiaa, jotka ovat mukana tässä G7-esityslistalla, mutta tästä kuitenkin puuttuu yksi asia. Eli ensimmäinen on vero, veronkierron torjunta. Myöskin mitä tulee kahdenvälisiin sopimuksiin. Meidän täytyy niidenkin parissa mennä eh, eteenpäin. Tällä hetkellä eh, tarvitaan sitovia ja avoimia eh, sopimuksia Toinen äh, argumenttini liittyy kansainväliseen kauppaan. Me emme voi voimatton, voimattomina vain katsoa, kun äh, sopimuksista neuvotellaan. Täytyy ottaa huomioon ympäristönäkökulmat ja kuluttajan suojelunäkökulmat muun muassa. Sitten vielä pari sanaa ihmisoikeuksista. Äh, meidän <clears throat> siis aivan liian usein käy niin, että tuotantoketjussa äh, ihmisoikeudet jäävät lapsipuolen asemaan. Tätä ei voida hyväksyä. Mulțumim. Ähm, domnul Assis, un minut. Edustaja Assis, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja. Minäkin haluaisin tässä viitata kansainvälisen kaupan kysymykseen. Meidän täytyy parantaa kansainvälistä poliittista ilmapiiriä sen välttämäiseksi, että ei enää kuultaisi näitä nationalisteja, jotka kovasti osoittavat mieltä, mieltänsä mutta samalla täytyy myös torjua kansainvälisen kaupan protektionistista nousevaa henkeä. Meidän täytyy ottaa huomioon tärkeimmät maailmanlaajuiset toimijat. Tässä Euroopan unionilla on tärkeä rooli ja täytyy tuoda enemmän avoimuutta niin kaupan kuin budjetinkin osalta, samoin kuin verotuksen osalta, kun torjutaan veroparatiisien käyttöä. Meidän täytyy torjua sitä, että protektionismi ei nosta päätänsä ja tuo kaikkia huonoja vaikutuksia, että siihen liittyy. Meidän täytyy myös ottaa huomioon maailmanlaajuisella tasolla pakolaiskysymys. Euroopan unioni on toiminut joskus paremmin, joskus huonommin, mutta meidän täytyy luoda kansainvälisellä tasolla sellainen ilmipiiri, jotta voidaan käsitellä näitä aiheita asianmukaisesti. Kiitos. catch the eye. Kiitoksia. Seuraavaksi menettely ilman puhujalistaa. Meillä on kaksi kollegaa, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Edustaja Grabini, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, ați făcut o sinteză a Kiitoksia kovasti, puhemies, ja kiitoksia myös komissiolle. Te esititte paljon näkemyksiä tulevaisuuden visioistanne. Te puhuitte erilaisista aiheista, puhuitte subventioista, avustuista, joita ei ole välttämättä pohdittu riittävän hyvin, mutta mitkä ovat takeet siitä, että seuraavat tuet käytetään asianmukaisella tavalla? Mainitsitte myös veronkierron. Muistakaa Panaman paperit. Me emme ole valmiita seuraavaan Panamaan. Te puhutte myös kaupasta. Kaupan täytyy olla vapaata, mutta sen täytyy olla myös reilua. Me kaikki tarvitsemme reilua kauppaa. Ja olen ehdottomasti sitä mieltä, arvon komissaari, että meillä täytyy vallita olot, jotka ovat tasapuoliset kaikille, myös silloin kun puhutaan kansainvälisestä kaupasta ja kilpailusta. Talous tarvitsee sääntöjä. Sääntöjen tulee olla kaikille samat. Chuk. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Chuk. Благодаря, господин председател, уважаеми господин Тимерманс, уважаеми колеги. Среща на върха на... Paljon kiitoksia, ja kiitoksia myöskin varapuheenjohtaja Timmermansille. Meillä on suuria haasteita nyt kaikkialla maailmassa tällä hetkellä. Kyseessä on rahakriisi ja myöskin ilmastonmuutos ja terrorismin uhka ovat tässä taustalla. Nämä ovat haasteita, joihin nyt kansainvälisen yhteisön täytyy löytää ratkaisu. Meillä täytyy olla konkreettisia prioriteetteja ja myöskin konkreettisia toimia, sitoumuksia. G7 huippukokous on äärimmäisen tärkeää. Meidän täytyy korostaa maahanmuuttokriisiä ja terrorismin torjuntaa sekä vapaa kauppaa. Kaikki sitoumukset humanitaarisen avun tasolla täytyy täyttää. Euroopan unionin täytyy painottaa kansainvälisen yhteistyön vahvistamista myöskin veropetosten kohdalla. Euroopan unionin pitäisi olla valmis täyttämään nämä täytyt sitoumukset. Kiitoksia. Seuraavaksi varapuheenjohtaja Timmermans. Uh, Kiitoksia, hyvä puhemies. Muutama huomio vain. Minun täytyy todeta ensin edustaja Kikotille. Hän esitti kaksi erityiskysymystä minulle. Ensimmäinen osalta minun täytyy vastata kirjallisesti teille, koska en voi siihen välittömästi vastata. Mitä tulee asiantuntijaryhmiin ja jäävyyskysymyksiin, me kävimme myös pitkää keskustelua tässä parlamentin kanssa Dennis Jongin ja muiden kollegojen kanssa komission teksti tulee ennen tämän kuun loppua tästä nimenomaisesta kysymyksestä. Yleisesti ottaen haluaisin sanoa, että todellakin edessämme on valtaisia globaaleja taloudellisia haasteita, joista on keskusteltu, mutta uskon, että kun rakennetaan muureja ja rikotaan siltoja, niin ei tämä vie meitä ongelmallisten vetten yli. Se, että nyt on niitä, jotka sanovat, että täytyy rikkoa uusliberalistiset politiikat, mutta en oikein ole varma, mitä he tällä tarkoittavat. Globaali, globaalia kauppaa tarvitaan, jotta voidaan vaurautta luoda Euroopan unioniin, jos otetaan huomioon edessämme olevat haasteet ja väestörakennetilanne. Jos me jämähdämme paikoillemme, niin paras mahdollinen vaihtoehto on puolustaa sitä, mitä meillä on. Ja tämä yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että hidastamme hidastamme tätä pudotusta, heikkenemistä. Jos todella halutaan päästä eteenpäin, niin täytyy siirtyä kohti kestävää taloutta. Täytyy tarttua digitaaliyhtenäismarkkinoiden mahdollisuuteen. Täytyy vahvistaa energiaunionia. Täytyy varmistaa se, että kiertotalous toteutuu ja kaikkea tätä varten tarvitaan muutosta. Täytyy ottaa tarvittavat askeleet oikeaan suuntaan ja vain tällä tavalla me voimme luoda riittävästi talous- kasvua, joka on kestävää, joka ei tyhjennä arkkuja, joka, jossa pystytään pitämään huolta luonnonvaroista ja voidaan luoda sellainen yhteiskunnallinen ilmapiiri, jota suurin osa eurooppalaisista haluaa, ottaen huomioon vielä väestörakenteen tuomat haasteet. Ja kaikkea tätä komissio vie eteenpäin G7-kokouksessa niin, että hyödynnetään globaalin kaupan tarjoamia mahdollisuuksia ilman, että ollaan naiveja ja ei anneta käyttää väärin kansainvälisen kaupan sääntöjä. Olen yhtä mieltä kaikkien niiden kanssa, jotka sanovat, että me tarvitsemme vahvistettua huomiota sopimusten täytäntöönpanemiseksi, panemiseksi. Jos olette samaa mieltä kanssani siitä, että tarvitsemme kestävää taloutta, niin meidän täytyy varmistaa myös se, että ilmaston lämpeneminen hidastetaan, mutta meidän täytyy myös miettiä näitä konkreettisia askeleita tätä varten. Näistä täytyy keskustella G7 puitteistossa. Ja lopuksi vielä haluaisin korostaa erästä seikkaa, jota ei voida tarpeeksi tuoda ette esille. Pakolais- ja maahanmuuttokriisi on täällä ollakseen, jäädäkseen. Tämä ei ole sellainen asia, joka loppuu viimeistään siinä vaiheessa, kun Syyrian sota loppuu. Tarkastellaanpa nyt niitä Afrikasta tai muualta tulevia valtaisia väestö, väestörakenteeseen liittyviä paineita on välttämätöntä luoda myös naapurustossamme riittävää kasvua. Kun puhun naapurustosta, puhun myös tästä laajassa mielessä mukaan lukien Afrikka. Ja G7 pitää tästäkin keskustella. Tässä on kysymys maahanmuutosta, mahdollisuuksista, oikeusvaltion perustavaa hallinnosta. Ja kaikki nämä asiat ovat tekijöitä globaalilla tasolla – siinä vaiheessa, kun EU täytyy tehdä erittäin ratkaiseva päätös tulevaisuudestamme ja vauraudestamme, vai haluammeko odottaa sitä, että muualta tuomme Eurooppaan epävakautta ja köyhyyttä? Tämän pitäisi olla EUn kanta G7-keskustelussa. Kiitos. Paljon kiitoksia, herra varapuheenjohtaja. Seuraavaksi sitten neuvoston puheenvuoro. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Arvoisa puhemies, haluaisin ensiksi pahoitella sitä, että saavuin myöhässä paikalle tähän tärkeään keskusteluun. Pahoittelin jo herra Telitskalle, Bretonille ja muille kollegoille. Meillä oli suuri eturistiriita, koska täällä hänen kuninkaallinen korkeutensa kuningas oli paikalla, mutta kuulemme kuulin kuitenkin kaikki kommentit ja haluaisin myöskin neuvoston puolelta hiukan tässä nyt ottaa näitä asioita esille, joita täällä olette käsitelleet, koska komission varapuheenjohtaja, kuten hän sanoi, niin G7 Kyllä, puhutaan nimenomaan siitä, miten se voi tarjota johtajuutta. Ulkoiset ja sisäiset haasteet ovat tiivissä kytköksessä toisiinsa ja tästä syystä Euroopalle on tärkeää käyttää tätä kokousta hyväkseen, jos nyt voin näin sanoa. Siis meillä on kyllä intressimme olla G7, koska nämä ulko- ja sisäasiat ovat niin yhteydessä toisensa. Nämä terroristikysymykset sun muut osoittavat tämä Meidän täytyy ottaa kaiken kattava lähestymistapa näihin haasteisiin, niin kuin muiden kollegoiden kanssa G7. Puhun nyt tärkeistä asioista. Pakolais- maahanmuuttokriisi, se on yksi kaikkein ajankohtaisimmasta päivän polttavimmista haasteista. Se ei ole ainoastaan testi meidän unionillemme ja naapurivaltioille, vaan EU on painostanut, että tätä käsiteltäisiin myöskin G7-kokouksessa Japanissa, koska tämä vaikuttaa meitä ja myöskin muut, muuhun maailmaan tämä vaikuttaa, mutta se on maailmanlaajuinen haaste, tarvitaan maailmanlaajuinen vastaus. Ja tästä syystä eurooppalaiset varmistavat, että näitä asioita käsitellään myöskin globaalilla tasolla. Ja toivottavasti voidaan toimia mahdollisimman konkreettisesti tällä alalla. No G7 ei ole mikään täytäntöönpanovirasto, mutta se voi toimia johtajana varmistaakseen, että tämä on globaali vastuu. Ja me pyrimme sitten pitämään sitä myöskin vastapuolellaan tässä kriisikysymyksenä. No sitten rahoitus. Tässä pitäisi olla mukana maailmanlaisella tasolla myöskin pitäisi varmistaa, edistää rauhaa maailmanlaajuisella tasolla, ajatellaan Syyriaa, mutta myöskin koko Lähi-idän aluetta, joten tämä siirtolaisvirtojen hallitseminen ei ole ainoastaan Euroopan, vaan koko maailman vastuu. Ja, ja tämä, tässä täytyy totta kai kansainvälistä lainsäädäntöä noudattaa ja G7 odotetaan maailmanloista globaalia vastausta – tarkoituksena ole ainoastaan käsitellä näitä asioita, vaan myöskin saada aikaiseksi kumppanuuksia ja saada aikaiseksi myöskin kollektiivisia aloitteita taakan jakamiseksi. globaali talous, meitä jatkuvasti muistutetaan, että tästä elpyminen, maailmantalouden elpyminen on hidasta, ei ole riittävästi työpaikkoja, riskit kasaantuvat. Ja tästä syystä nyt G7-johtajien täytyy antaa signaali että tasapainoinen ja inklusiivinen kasvu ei ole ainoastaan prioriteetti, vaan muistuttaa, että meidän täytyy saada omat talomme kuntoon omissa maissamme, mutta se on myöskin kollektiivinen vastuu. Nämä ovat ne asiat, joita olemme oppineet eri kumppaneilta G7. Että se, että äh, yksittäin tehdään erilaisia äh, päätöksiä, nämä eivät vahvistaa äh, taloudesta toimintaa kestävällä tavalla, ja kun ajatellaan nyt viimeisiä liikehdintöjä valuuttamarkkinoilla, täytyy uudestaan vahvistaa olemassa olevat sitoumukset ja vedota siihen, että kaikki vastustavat protektionismia. Tämä on todellakin riski, joka meillä kaikilla on edessämme. Ja G7 täytyy myöskin toimia johtajana tässä. Ja sitten kolmas asia, kansainvälinen kauppa. 2015 G7 johtajat painottivat kaupan ja investointien tärkeyttä kestävän kehityksen työpaikkojen luomisen avaintekijöinä ja myöskin Tällä on merkittävä rooli, kun ajatellaan monenvälisen kauppa-agendan vahvistamista ja 13. toukokuuta neuvosto julkisti suuren tukensa EUn strategisille tavoitteille Nairobin jälkeiselle aikakaudelle. Julkinen tuki ja luottamus vapakauppasopimukselle on vähentynyt ja eh, tässä viime vuosina, joten meidän täytyy saada ihmiset takaisin mukaan ja johtajien täytyy tehdä selväksi ne hyödyt, mitä siitä tulee, että taloudet pysyvät avoimina, eivätkä vetäydy protektionismiin. Ja myöskin kun ajatellaan monenvälistä välistä ja kahdenvälisiä sopimuksia ja investointisopimuksia kasvun edistämiseksi, joten on tärkeää, että meillä on tasapainoisempi, yhdenmukaisempi pelikenttä. Ja tämä olisi myöskin osa ratkaisua. Tämän lisäksi meidän pitäisi myöskin kiinnittää suuren yleisen huolenaiheisiin huomiota. Jos nyt katsotaan maailman taloutta, niin ihmisten sosiaaliturvan parantaminen myöskin johtaa kansantalouksien kasvamiseen ja toisinpäin. Ja sitten haluaisin vielä tässä pari asiaa ottaa esille. Verotus, toinen prioriteetti. Yhdessä G7 kanssa Pamanan paperit ovat osoittaneet, miten kriittistä on täytäntöönpanna sääntöjä globaalilla tasolla. EU on ollut etulinjassa veron, kierron, ja aggressiivisen verosuunnittelun torjunnassa me olemme pyytäneet tietojenvaihtoja ja me olemme hyväksyneet rahanpesuvastaisen direktiivin, jossa puhutaan hyödyttävästä omistajuudesta. Ja komissio on myöskin muodollisesti hyväksynyt teidän lausuntona saamisen jälkeen hallinnollisen yhteistyön direktiivistä, mitä tulee maakohtaiseen raportointiin ja myöskin päätelmät on hyväksytty ja tämä liittyy EUn mustaan listaan, jossa on sellaisia alueita, jotka eivät tee yhteistyötä ja myöskin veronkierron vastainen direktiivi on tässä mukana, joten tässä nyt voidaan olettaa, että G7 osoittaa jotakin kunnianhimoa toivottavasti myöskin tällä saralla kunnianhimo näyttäytyy. No sitten terrorismin torjunta. Se on väistämättä myöskin avainprioriteetti. Hirvittävät terroristi-iskut, joita maat kohtaavat, ovat suora hyökkäys, eivät ainoastaan meidän turvallisuuttamme kohtaan, vaan myöskin arvojamme ja elämän tapaamme vastaan. Me emme peräänny tämän uhan edessä edellisen kokouksen jälkeen kun äh, ISISin alueet ovat vähentyneet, uhat Euroopan unionia ja myöskin sen kumppaneita kohtaan Lähi-idässä ja Afrikassa on kasvanut ja meidän täytyy ei tarvitse kuin avata lehdet joka päivä, kun näkee, miten hirvittäviä iskuja joka paikassa, varsinkin lähi on. Äh, huippukokous äh, on mahdollisuus katsoa, mitä aiheita käsitellään ja me toivottavasti voimme vahvistaa myöskin toimintasuunnitelmaa terrorismin torjumiseksi ja pyrimme saamaan aikaiseksi kansainvälistä yhteistyötä näitä uhkia vastaan. Johtajat käsittelevät myöskin poliittista tilanteesta Syyriassa, Irakissa ja Libyassa, käsittelevät myöskin Ukrainaa. On tärkeää, että sitoumukset Minskin sopimuksen mukaisesti täytäntöön pannaan täysin ja että osapuolet ovat prosessissa täysin mukana. Nämä ovat haastavia aikoja G7 monelta tasolta. Tästä syystä on tärkeää, että me kasvatamme kansojen yhteisöjä, jotka toimivat pragmaattisesti yhteisten arvojemme pohjalta näistä, näihin aiheisiin liittyen, joista juuri puhuin, ja kiinnittävät huomiota ihmisoikeuksien ja periaatteeseen. Ja se on tärkeää myöskin solidaarisuudelle ja kansalliselle järjestykselle. Nämä ovat arvoja, jotka sitovat myöskin meidät yhteen eurooppalaisina ja erityisesti johtavat myöskin teidän työtänne tässä talossa ja odotan vahvaa luottamusviestiä G7 johtajilta ja myöskin äh, neuvoja näillä eri poliittisilla osa-alueilla. Kiitoksia jälleen vielä keskustelusta nyt iltapäivällä. Paljon kiitoksia, arvoisa ministeri.